We can all around. Okay. The committees as well. Right. Um, let's, uh... No niin, aloitetaanpa kokous. Käytän hieman aikaa puheenjohtajan ilmoituksiin, kun odotan, että istahdatte paikoillenne. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Kukaan ei näytä sitä vastustavan. Puheenjohtajan ilmoitukset ensinnäkin. Käynnissä olevat kolmikantaneuvottelut, niistä päivitystä tämä kiistan ratkaisumekanismi ja sitä käyttyy kolmikantaneuvottelu käytiin eilen kello kolmesta eteenpäin, jonnekin kello kahdeksaan asti kesti tuo kokous. Ensimmäistä kertaa saatiin aikaiseksi hyvin sisältörikkaita keskustelua Kreikan valtion kanssa ja mm, artikasta 16 ja muista tähän liittyvistä kysymyksistä. Seuraava kolmikantaneuvottelu. Siitä tiedottaa pian. Ensi viikolla sellainen taitaa olla jo Strasbourgissa. Ja Max. maksutilidirektiivistä käytiin keskustelua ja sitten ehdotetun direktiivin soveltamisalasta jonkun verran päästiin eteenpäin, mutta yksityiskohtaisia keskusteluja täytyy vielä käydä, jotta päästäisiin kompromissiin näistä kysymyksistä. Kolmas kolmikantaneuvottelu on tarkoitus käydä 26. helmikuuta ja siinä keskitytään säännöksiin, jotka liittyvät avoimuuteen, vaihtoihin ja toimivaltaisiin viranomaisiin vaihtoehtoisissa kiistonratkaisumekanismeissa. Minulle muist- muistutetaan, että näkemysten vaihtoa on lykätty silloin, kun keskustellaan euroalueen hallinnosta, sen rakenteesta ja toimintamalleista ja eri ryhmien pyynnöstä tuota keskustelua tuosta asiasta käydä myöhemmin. Se ilmoitettiin myös tuolla esityslistaluonnoksessa, joka lähetettiin läsenille viime viikon lopulla ehdotettiin, että tuo näkemystenvaihto vaihto tänään, mutta kaksi EPPn jäsentä on minulle kirjoittanut, että tuo päivämäärä ei sovi heidän ryhmälleen, koska heillä on Krakovassa kokous. Ja he ovat juuri ne kaksi jäsentä, jotka nimenomaan tätä keskustelua olivat toivoneet. Eli he ovat pyytäneet sitä, että tuo asia käsitellään ensi maanantaina 24. päivä Strasbourgissa. Joten Tämä on minulle sopinut. Se tulee esityslista luonnokselle ensi maanantaita varten. Troika-mietinnöstä käytävän äänestyksen jälkeen ja muistutan myös siitä, että tämän valiokuntakokouksen jälkeen meillä on yhteinen Ekon Libe-kokous, jossa äänestetään rahanpesun vastaisesta direktiivistä. Ensimmäinen osa hoidettiin viime viikolla. Se on kello 12.30. Jan 4Q2 salissa, kaksi kerrosta suoraan ylöspäin siis. Mitään muuta aikaa ei tälle löydetty. We're having a short interlude whilst we get coffee. Pikku tauko, kahvia tarjoillaan. Okay, um, now we've got the important matter of coffee dealt with up. No niin, kahvi. Asiat on nyt hoidettu. Ja ilahtuneena toivotan tervetulleeksi euroryhmän puheenjohtajan tämän näkemysten vaihtoon tervetulleeksi. Taloudellinen vuoropuhelu on kyseessä aiomme keskustella useistakin eri asioista, mutta esityslista luonnoksella puhutaan maakohtaisista suosituksista. Annan teille puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi, jotta voitte pitää alustuksen. Ja sen jälkeen sitten nämä tavalliset kysymykset, vastaukset niin, että meillä on viiden minuutin slotteja, jos käytätte koko viisi minuuttia omaa puhumiseenne, niin sitten ette saa vastausta, mutta jos esitätte kysymyksen lyhyesti ja ytimekkäästi, niin silloin voitte päästä myös toisen, voitte saada myös toisen kyselykierroksen. Niin, minulle juuri ke- kerrottiin, että esityslistalla on, on väärä. Tässä on väärä otsikko siis. Euroryhmän työohjelma vuodesta 2014. Se sisältää siis nämä maakohtaiset suositukset. Joka tapauksessa, no, 10 minuuttia on teillä aikaa. Okay. Thanks for, very much, Madam Chair. Uh, um, honorable members. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, tämä sekannus varmaan oli osittain myös meidän taholtamme tullut, mutta improvisoidaan tässä. On hienoa olla taas äh, täällä valiokunnassa. 2014 tulemaan kriittisen tärkeä vuosi. Ei pelkästään Euroopan parlamentin vaalien takia tietenkään, vaan myös euroalueen kannalta kun tarkoitus on vakiinnuttaa tämä talouden elpymisvaihe. Kiitos mahdollisuudesta käsitellä tämänhetkistä tilannetta ja katsoa tulevia prioriteettejamme. Kaiken kaikkiaan talousnäkymät euroalueella parantuvat, niin kuin tiedätte, euroalueen bekoten kasvu palasi myönteisiin lukuihin viimeisellä neljänneksellä 2013 ja tuntemukset talouden alalla paranevat taloudellinen toimeliaisuus kasvaa 2014 vuoden ja 15 vuoden aikana. Osittain tähän pääsemme kysynnän kasvun kautta viennin osalta ja entistä enemmän myös kotimaisen kysynnän kautta. Silläkin alkaa olla merkitystä kasvun palaamisen näkökulmasta. Rahoitusolosuhteet paranevat, ja myös julkisen talouden ja rakenneuudistusten alan edistys tukevat tätä kysynnän kasvua. Euroalueen vaje ennustetaan olevan alle kolmessa prosentissa vuonna 2014, kun julkinen talous on palaamassa kestävälle pohjalle. Edellisessä viime kuussa Eurostat arvioi, että valtionvelan suhde PKT hen on nyt palannut 2007 vuoden tasolle keskimääräisen velkamäärän suhteen. Jotta koordinaatiota ja budjettipolitiikan valvontaa voidaan vahvistaa euroalueella, järjestimme ylimääräisen euroryhmän kokouksen viime vuoden marraskuussa, jotta voimme varmistaa sen, että kaikki jäsenvaltiot ovat täysin mukana koordinointiprosessissa, joka perustettiin 2 lainsäädännön kautta. Kävimme kattavaa keskustelua budjettisuunnitelma luonnoksesta vuodelle 2014 marraskuun kokouksessamme ja tämä vertaisarviointi suhteessa komission luonnoksiin on oleellista budjettiprosessin kannalta euroalueella, jotta voimme varmistaa, että noudatamme kasvu- ja vakaussopimuksen velvoitteita. Prosessi varmistaa, että hallitusten mielissä on tämä sopimus silloin, kun budjettiluonnoksia valmistellaan. Totta kai kiinnitimme erityistä huomiota niihin budjetteihin, joissa on vaaraa, että sääntöjä ei noudatettaisi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ryhdytään lisätoimiin, joilla puututaan näihin riskeihin. Rakenneuudistukset ovat mielestäni sellaisia, jotka vaativat vielä lisää aikaa mutta koko euroalueella eri jäsenvaltioissa tehdään kovasti työtä ja taloutemme epäilyksettä saa näin kilpailukykyä. Työmarkkinat ovat joustavammat, markkinoille pääsyesteitä poistetaan, verohallintoja uudistetaan, eläkeuudistuksia käynnistellään lähestulkoon kaikissa maissamme. Rakenneuudistukset ovat tarpeellisia, jotta pääsemme kasvavaan, kestävän kasvuun koko euroalueella. Haluaisin vedota, jotta meillä olisi yhtenäinen lähestymistapa kilpailukykyyn, yhteisiä uudistuksia, jotka voisivat auttaa meitä saamaan myönteisiä heijasten vaikutuksia sen suhteen, miten olemme käsitelleet ja käsittelemme ra- rahoitusmarkkinoita ja pankkiunionia. Ja on syytä tutkia myös muita sektoreita, jossa voitaisiin uudistuksia koordinoidusti toteuttaa. Tässä yhteydessä voin toistaa aiemman vetomukseni siitä, että helpottaisimme kilpailukykyä uudistuksia tehostamalla. Näin saisimme lisää aikaa budjettitavoitteiden täyt- saavuttamiseen silloin, kun uudistukset muutoin on saatu käynnistetyksi. Sitten muutama sana niistä saavutuksista oh-, ohjelmamaissa kovan työn ansiosta ja valtavien uhrauksien ansiosta kansalaiset näissä maissa, ohjelmamaissa ovat saaneet konkreettisia tuloksia aikaan. Irlanti on onnistuneesti päässyt ulos ohjelmastaan sitten viimeisen tapaamisemme, ja se on täytäntöön pannut kunnianhimoista vajen vähennysohjelmaa. Tuotto on palannut valtionveloissa kriisiä edeltävälle tasolle ja pankkisektori jälleen kerran voi nauttia paremmista rahoitusolosuhteista ja talouden elpyminen on varsin vahvaa Irlannissa. Espanjan rahoitussektori ja avustusohjelma on myös saatu onnistuneeseen päätöksen. Rahoitussektorin heikouksia on korjattu ja pankkisektorin yleistilanne on huomattavasti parantunut mukaan luettuna rahoituksen saanti. Rakenneuudistuksia on viety eteenpäin ja julkisen rahoituksen vakautusta on toteutettu. Nämä saavutukset ovat johtaneet myönteiseen talouskasvuun ja parempaan luottamukseen markkinoilla Espanjassa. Portugali, niin kuin tiedätte, lähestyy ohjelman päätepistettä. Se on edelleenkin olemassa käynnissä ja viimeisin arvio on todennut, että kilpailukyky Portugalissa on parantunut ja kasvu vientivetoisena on, on lähtenyt liikkeelle. Viime viikolla Portugali otti merkittävän askeleen, jotta se pääsee täysin takaisin markkinoille. Se laski liikkeelle velkakirjoja ja tämä oli onnistunut toimi. Kreikassa, vaikkakin edelleenkin on pitkä matka, on saatu merkittävää edistystä. Budjettitilanne on huomattavasti parantunut. Perusjäämä on oletettavissa vuodelle 2014. Odotamme vielä Eurostatin lukuja, jotka saamme huhtikuun lopussa. Vaihtotaseen vaje on saatu kolmen vuoden aikana poistetuksi ja velka vkt suhde lähtee laskuun tänä vuonna, kun talouden elpyminen käynnistyy. Toivon, että Kreikan uudelleen tarkkailu saadaan pikaisesti päätökseen, kunhan nämä kriteerit täyttyvät. Viimeisimmät uutiset ovat sellaiset, että Troika palaa Ateenaan sunnuntaina. Ja lopuksi Kyproksen sopeutusohjelma, rakenneuudistukset ja julkisen talouden vakautus on nyt käynnissä Kyproksessa. Pääomittaminen pankkisektorilla on käynnissä ja hyvällä tolalla. Kolmannen tarkastusmatkan jälkeen toteamme, että tulokset ovat olleet parempia kuin oletettua makrotalouden uudistusten alalle ja on hyvä huomata, että rahoitussektori vakiintuu. Vaikkakin kehitys on ollut hiljan myönteistä ja tämä vahvistaa meidän strategiamme ja meidän pitäisi pitää kiinni strategian elementeistä, mutta kuitenkin huomattavia haasteita on edelleenkin olemassa. Olosuhteet ovat vaikeat kansalaisten näkökulmasta monissa maissa, kun ajattelemme esimerkiksi korkeaa työttömyyden tasoa niin mielestämme tätä ei voida hyväksyä. Meidän on toimittava paremmin, saatava parempaa suoritustasoa talouteen. Uudistukset eivät ole vielä valmiita ja siellä on vielä kovasti työsarkaa. Joko aika loppuu? Pari minuuttia vielä, selvä. On kriittisen tärkeää, että kautta Euroopan ja erityisesti euroalueella pitkän aikavälin kasvupotentiaalia lisätään minun mielestäni voite on se, että pidämme kiinni Euroopan sosiaalisesta mallista. Niin kuin jo sanoin, uskon, että meillä on mahdollisuuksia päästä läheisempään koordinointiin. Pankkiunionin valmistaminen on hyvin tärkeä euroalueella ja Euroopassa, ja se on oleellinen osa luottamuksen palauttamista rahoitussektorin. Niin kuin tiedätte, nyt työstetään Oikeastaan EKP valmistelee valvontamekanismin käynnistämistä, stressitestejä, omaisuuserien laaduarviointa. EKP on julkaissut metodologian yksityiskohdat. Tarkoitus on määritellä suoran pääomittamisvälineen ehdot maaliskuussa EVM liittyen, ja tästäkin sovittiin jo viime vuoden puolella kriisiratkaisumekanismi e, tuli käsittelyyn Ecofinissa Kreikan yhteydessä ja toivon, että voimme käsitellä näitä aiheita kompromissin hengessä niin, että pääsemme asiassa eteenpäin ja parlamentti pääsee äänestämään huhtikuussa. Uskon, että tällä viikolla päästiin eteenpäin erityisessä ministerikokouksessa kriisiratkaisurahaston suhteen. Valiokunnan jäseniä oli paikalla maanantai-illan kokouksessamme ja avoimia kysymyksiä pystyttiin rajoittamaan ja löysimme lähentymistä monissa tärkeissä kysymyksissä. Teknisen työn on jatkuttava, jotta voimme valmistella toista ylimääräistä ministerikokousta maaliskuussa. Kaikki osallistujat ilmaisivat sitoumuksensa, jotta saadaan sopimus ennen maaliskuun loppua luulenpa, että tässä kaikki toistaiseksi. Kiitos. <coughs> Thank you very much and uh, uh, thank you very much for uh, keeping to time. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että pitäydytte aikataulussa. Tässä nyt on ensimmäinen hedelmällinen trilogi käyty eilen. Kreikan puheenjohtajavaltion päätöksen jälkeen ottaa vähän joustavuutta. Minusta oli sääli, että näin ei ollut neljä trilogiaa aiemmin, mutta nyt täytyy työskennellä kovasti. En tiedä, onko tässä nyt valtavasti aikaa ennen huhtikuuta. Taitaa mennä aika tiukoille, mutta kuitenkin meidän kannattaa yrittää. Aion olla optimisti. Ensimmäinen kysymys EPPstä. Pablo, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa Eronomhan puheenjohtaja, olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että kyllä tässä nyt suhteellisen hyvällä tiellä jo ollaan ja varmaan näkyy valoa tunnelin päässä. Kuitenkin äh, toteaisin, että varmaankin kaikki olemme myös yhtä mieltä siitä, että on hyvin vaikea äh, saada vakautettua talouksiamme. Ja kysyisinkin, että olemmeko me nyt Euroopan unionissa sillä tiellä, että erityisesti eteläisissä maissa ää, lainoja saadaan järkevin ehdoin. Samoin sitten pankkien suora pääomittaminen. Kysyisin, että voisitteko te selittää meille, että ovatko nämä ehdot täysin selkeät? kun ajatellaan pankkien tukisääntöjä, niin minä kuvittelin, että nämä kaikki ehdot ovat täysin selkeät, mutta nyt jotkut ovatkin vaatineet, että tässä käytettäisiin kriisin ratkaisudirektiivin sääntöjä. Ja minä kysyisinkin teiltä, että mikä on teidän vastauksenne tähän. Kiitoksia. Thanks very much for, um, I think... Kiitoksia. Tässä kaksi kysymystä. No ensinnäkin tuo lainan anto kaksi avainta sille, että ää, taloutemme, erityisesti pk-yritykset, saavat lainoja yli rajojen. Ää, niin tähän liittyy tietenkin pankkiunioni, me valmistelemme sitä niin pian kuin mahdollista. Ja mm, oletamme, että pankkien vahvistaminen tapahtuu hyvin pian tämän käynnistymisen jälkeen. Toinen avainasia ää, lainavirroille on tietenkin talouden elpyminen tämän pankkiunionin lisäksi. Eli sitten kun ollaan saatu siivottua pankkien taseet, niin ne tietenkin saavat uusia lainoja voivat lainoittaa, mutta tämä luonnollisesti saa tukea siitä, että talous on jälleen jaloillaan ja pankit voivat esimerkiksi hoitaa sellaisia ongelmia, jotka ovat tässä syntyneet. Ja kun ajatellaan sitten sitä, että pankit joskus joutuvat omia menetyksiään vielä korjaamaan, niin tästä huolimatta yrityksille on pyrittävä saada samaa rahoitusta ja tässä tietenkin on meidän tukiohjelmamme. Me teemme EKPssä yhteistyötä investointipankin kanssa. Meillä on lainaohjelmia ja kyllä tämä sitten riippuu myös jäsenvaltioista, että ottavatko ne vaarin näistä mahdollisuuksista, joita on olemassa. Eli jäsenvaltiot voivat saada käyttöönsä tukea näistä välineistä. Paljon työtä on tehty, mutta nämä ovat tietenkin tällaisia apuvälineitä. Avainasia on tietenkin se, että rahoitusmarkkinoiden sirpaloituminen päättyy niin, että yritykset saavat lainoja ja että nämä lainat virtaavat kautta Euroopan ja tätä kautta parantavat tilannetta. Ja te kysyitte näistä ehdoista, että ovatko ehdot kaikkien mielestä samat ja selkeät. No mehän emme tietenkään tätä työtä ole vielä täysin saattaneet päätökseen, mutta viime kesäkuussahan totesimme, että ehdot liittyvät pankkeihin, jotka ovat systeemisesti järjestelmän kannalta relevantteja, emmekä myöskään tässä ole tukeneet pankkeja, jotka joilla ei ole tulevaisuutta. Ja jos maat itse voivat pankkejaan tukea, niiden tulisi näin tehdä ja vain siinä tapauksessa, että maat eivät voi no, itse pankkejaan tukea, niin suora pääomittaminen voi tulla kysymykseen vain tässä tapauksessa. Ja on myös ehtoja ja sääntöjä bail-in järjestelmän käyttöönottamisesta ennalta Näistä asioista edelleen keskustellaan ja näiden yksityiskohdista ja kuinka pitkälle mennään ei vielä ole selkeää. Eli tämä on tietenkin, keskustelu on käynnissä, mutta loppuvaiheessa ollaan. Eli kun sitten toivottavasti maaliskuussa saadaan lopputulos, niin voin kertoa teille näistä lopullisista yksityiskohdista lisää. A lot of conditions are clear. Monet ehdot ovat täysin selkeät, ne jotka mainitsin, ja muista keskustellaan vielä. Burning question is senior. Niin. Polttava kysymyshän tässä ovat nämä ää, äh, aiemmat vanhemmat... Äh, Balance sheet of the bank looks like. Uh, velkakirjan omistajat. 8% bail-in, per example. Niin, jos sanotaan, että tässä pitää olla vaikka 8 prosentin vastuu, niin tietysti sitten pitää katsoa sitä, miten pitkälle pitäisi mennä, mutta jos 8 prosenttia on tuo taso, niin kyllä se tietysti sitten saattaa heillekin kasautua. Puheenjohtaja. Ja sitten Anni Podimaatta seuraavana sosialisteista. Kiitoksia Sharon, hyvä puheenjohtaja. Olen... Siis. Kiitos. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että ensimmäiset talouden elpymisen merkit on nyt nähty, mutta mutta siitä huolimatta äh, te totesitte, ja myös Euroopan parlamentti on todennut, että nämä ensimmäiset talouden elpymisen merkit ovat hyvin, hyvin heikkoja. Ja minä en usko, että tämä elpyminen riittää, kun ajatellaan niitä huolia, joita on äh, velkais, velkaisuuden suhteen velat ovat edelleen korkealla tasolla. Te puhutte nyt näistä kasvukertomuksista, kasvuluvuista, ja mehän olemme toistuvasti korostaneet sitä, että on tarpeen vakauttaa taloutta niin, että kasvu on mahdollinen. Nyt työttömyys on äärimmäisen korkealla tasolla euroalueella, erityisesti Kreikassa, Espanjassa, kolmannes työikäisistä on työttömänä ja siksi kysyisinkin teiltä, että oletteko te tyytyväinen siihen, mitä on saatu aikaan niin, että saataisiin sellaista talouden vakautumista, joka johtaa kasvuun ja että saataisiin tätä työttömyyttä nyt todella torjuttua. Aivan oikein äh, totesitte äh, Kreikan suhteen seuraavaa. On äh, arvioita siitä, että primäriylijäämää syntyy ennen kuin oli mm, oikeastaan odotettukaan. Ja tältä pohjalta, siis Eurostatin tietojen pohjalta kysyisinkin, että mitä vaihtoehtoja tarkastellaan niin, että Kreikan velkaantumiseen voidaan puuttua ja sitä todella saadaan laskemaan, kun ajatellaan no ulkomaisia investoijia, sijoittajia. Niin kauan kuin on tällaista epävarmuutta, niin on hyvin vaikea saada näitä investointeja Kreikan ulkopuolelta. Ja mitä vaihtoehtoja on Kreikan velkaantumisen ää, rakentamiselle vähentämiselle? No pankkien pääomittaminen on tietenkin asia, johon puututaan. Pavlokin viittasi siihen, ja te varmaan tiistaina myös ministerien, ministerien kanssa tästä puhuitte. Eikö se voisi olla yksi vaihtoehto pankkien pääomittajana? Thank you very much for your uh, questions. Uh, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymykseni oli se, että periaatteessa oletteko tyytyväinen? No en ole, enkä usko, että kukaan oikein voi olla. Ei ainakaan siinä, kun katsotaan tätä kasvutasoa, joka nyt on olemassa, vaikka se nyt on kiihtymässä ja kiihtymässä ehkä hiukan enemmänkin kuin mitä oli odotettu, mutta tyytyväinen en siis ole. Missään tapauksessa en ole tyytyväinen korkeisiin työttömyyslukuihin, jotka edelleenkään eivät ole laskussa useimmissa maissa taloudellisesti katsoen. Sitä voidaan olettaakin näin kriisin jälkeen. Menee jonkun verran aikaa ennen kuin työttömyysluvut äh, alkavat laskea. Mutta en ole tyytyväinen siitä syystä minusta meidän tulisi tiukasti seuraavan kahden vuoden aikana pyrkiä siihen, että tehdään Euroopasta kilpailukykyisempi. Hyvä puoli tässä on se, että tässä on kuitenkin enemmän potentiaalia kuin on ajateltu. Kaikki ne, jotka sanoisivat, että Euroopalla ei yksinkertaisesti ole vain kasvupotentiaalia enempää kuin puoli tai yksi prosenttia, ovat väärässä. Potentiaalia on enemmän. Ja maakohtaiset analyysit osoittavat, että jos oikeita asioita tehdään, jos muokataan markkinoita, kasvun mukaisesti, niin meillä on kyllä potentiaali olevassa. Ja meidän tulee tehdä parhaamme, jotta näin myös kävisi. Kreikasta. Kuten tiedätte, marraskuussa 2012 euroryhmä on sanonut, että kun ensimmäinen ylijäämä toteutuu, toivottavasti se nyt näkyy sitten Eurostatin luvuissa huhtikuussa, ja jos Kreikka on noudattanut ohjelman, ehtoja. Tähän mennessä niin sitten katsotaan tuota pitkän aikavälin lainan kestävyyttä. Se tehdään samanaikaisesti kuin päätös, joka tehdään tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla, joka koskee Kreikan ohjelman tulevaisuutta. Tämänhetkinen ohjelmahan päättyy vuoden lopussa ja sitten täytyy arvioida toisella vuosipuoliskolla sitä, että tarvitaanko vielä uutta ohjelmaa ja miltä se ohjelma näyttäisi. Kovin optimistisia ääniä kuuluu kuitenkin Kreikasta, joiden mukaan sanotaan, että ehkä ei sitä tarvita ollenkaan. Tietysti se nyt olisi vain hyvä asia. Mutta niiden lukujen pohjalta, joita tämän vuoden loppua kohti julkaistaan ja niiden päätösten nojalla, joita tehdään toisella vuosipuoliskolla, katsotaan mitä tulevaisuus sitten näyttää. Sitten mainitsitte myös pankit vaihtoehtona. Kreikan ohjelman pankkipuoli, sitä täytäntöön pannaan juuri nyt. Kreikan pankki on tehnyt stressitestit ja laadunarvioinnin pankeista. Rahaa on noin 10 miljardia edelleen varattuna uudelleen pääomittamistarkoituksiin ja nyt odottelemme tuon prosessin lopputulosta Kreikan pankin toimesta. Ja tuolta pohjalta sitten rahaa laitetaan pankkeihin niiden uudelleen pääomittamiseksi. Kuten tiedätte myöhemmin sitten tänä vuonna EKP vie nämä pankit tämän prosessin läpi näiden stressitestien avulla nähdään, missä sitten mennään. Se on tärkeää taloudellisen elpymisen kohdalla. Kreikassa on tärkeää, että pankit ovat vahvoja, että ne kykenevät rahoittamaan uusia <clears throat> yrityksiä. Se on jo osa lähestymistapaamme. Kun tarkastellaan tulevaisuutta, niin mielestäni on oleellista. Tämä ei koske siis pelkästään Kreikkaa, vaan koko tätä strategiamme. Meillä on ollut vahva painotus budjettipuolella. Budjettien vakauttamisessa varmistaa se, että maat voivat rahoittaa tulevaisuuttaan. Nyt jotain tuosta painopisteestä täytyy siirtää sitten uudistuspuolelle, työstää tuota kilpailukykypuolta kaikissa maissa. Kiitoksia puheenjohtaja. No, Kreikasta ei koskaan voi kysyä lyhyesti eikä siihen voi vastata lyhyesti. Ongelmahan sehän on, mutta paljon tapahtuu myöskin. Alde, sitten Silvi Minister to be with us. Kiitos ministeri, että olette paikalla. Jatka ranskan kielellä, jos teille sopii. Kiitos ja kiitos siitä, että annoitte meille mahdollisuuden tulla keskustelemaan ministerien kanssa. Tämä oli mielenkiintoinen kokemus ja näimme ikään kuin suoraan omakohtaisesti, minkälaisia ongelmia teillä on päästä yksimielisyyteen. Tähän mennessä me emme ole vielä saaneet yksinkertaisen pyytämme vastausta, eli oikeudellista analyysiä sen suhteen, miksi pitäisi tehdä poikkeus siitä, että lainsäädäntöä tehdään tässä parlamentissa yhteispäätöksenä neuvoston kanssa. Tämä ongelma nousi esille myös eilisessä videokonferenssissa Bundestankin kanssa ja myös Saksan keskuspankki on, on tämän aiheen nostanut esille. Me emme tiedä, onko tämä juridinen vaade, jota toki voitaisiin työstää, vai onko tämä perimmiltään poliittinen vaade, koska kovin vaikeaa tämä on hoitaa tällä tavalla parlamentin kanssa. Kun ajattelemme euroryhmää ja kun kannustatte kumppaneitanne liikkeelle kohti parlamentin kantoja, mutta aivan niin kuin puheenjohtajamme totesi, ensimmäinen kolmikanta jossa oli jonkin verran sellainen tunne, että että kumppanimme ovat valmiita neuvottelemaan, oli vasta eilen. Tässä meni kaksi kuukautta haaskuun ja se on kyllä sääli. Yhteispäätös ei tarkoita sitä, että neuvosto päättää, vaikkakin kunnioitan sitä, että teillä on näkemyseroja, eikä parlamentti ole minkäänlainen kumileimasin. No sitten uskottavuus sen suhteen, mitä neuvosto ehdottaa näistä perusasioista. En halua teitä kiusata, mutta näin tällaisen epävirallisen komission paperin, jossa selitettiin, että Neuvoston päätös voitaisiin tehdä viikonlopun aikana. Mutta miten te ymmärrätte viikonlopun? Neuvoston viikonloppu alkaa perjantai-iltana ja sitten päättyy seuraavan viikon keskiviikkona. Eli olisi kyllä ihan mukavaa, jos viikonloppu päättyisi keskiviikkona puolintapäivin. Mutta miten me voimme tällaiseen monimutkaiseen prosessiin lähteä, kun emme edes tiedä, kuinka monta päivää vaaditaan päätöksentekoon? Jos pankki täytyisi viikonlopun aikana sulkea, niin kyllä maanantai-aamu mennessä päätös on oltava tehtynä. Viranomaisten on oltava myös mukana tässä ehdotuksessa niin, että meillä on tämä kriisinratkaisu neuvosto, komissio, neuvosto. Ja todellinen ongelma tässä on se, että miten me vas- varmistamme vastuuvelvollisuuden. Miten voi olla valvontaa, jos me emme edes itse tiedä, mikä viranomainen viime kädessä kantaa vastuun näin valtavasta päätöksestä, kun kyse on pankkien alasajosta. Kiitos. Thank you very much for your uh, questions. Um... Kiitoksia näistä kysymyksistä. No, kovin vastahakoisesti kyllä menen liikaa yksityiskohtiin, sillä muussa tapauksessa me ryhdymme neuvottelemaan täällä, eikä se taida olla oikein korrektia. Ja Kreikan puheenjohtajavaltiolla tästä on sitten vastuu. Ja sitten hallitusten välistä sopimuksesta myös käydään keskustelua ja olen tietysti selvillä täysin siitä, että parlamentti tällaista rakennelmaa vastustaa. Onko tämä juridinen vai poliittinen kysymys? Ehdottomasti juridinen ainakin, ei pelkästään eurooppalaisesta juridisesta näkökulmasta katsottuna, vaan myös kansallisista perustuslaista näkökulmasta katsottuna, mikä tekee tästä kovin monimutkaista. Joten aivan rehellisesti sanoin, käsittääkseni tämä hallitustavallinen sopimus on osa koko kiistoratkaisumekanismia. Ja minusta meidän tulisi tehdä mahdollisimman paljon, jotta viikonloppu todella loppuisi sunnuntai-iltaan kahdeksalta ja sitten meillä olisi päätöksentekomenettely, joka on tehokas. Se oli kai ensimmäinen periaatekin niistä periaatteista, jota edustaja Ferreira mainitsi, kun hän oli tuolla hallitusten välisessä konferenssissamme maanantai-iltana. Hän sanoi, että meillä täytyy olla tehokas tapa tehdä näitä ratkaisuja kriisinratkaisumekanismista. Katsotaan nyt, miten tästä saadaan tehokkaampi, sikäli kun se on mahdollista. En aio mennä enempää yksityiskohtiin, koska me neuvottelemme niistä. Mutta täysin ymmärrän, että tämä on tärkeä asia ja että tässä todella parantamisen varaa on, kuten jotkut kollegani ovat jo todenneet. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja nyt sitten vihreät. Bass, ole hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja oikein hyvää huomenta. Arvoisa ministeri Dijsselbloem. kolme kysymystä, jotka varmaan ehditään näissä viidessä minuutissa kyllä hoitaa. Ensinnäkin Äh, hätärahaston, EVMn hätärahaston demokraattinen valvonta. Van Rompuy lupasi kolme vuotta sitten parlamentaarista valvontaa EVMlle ja toimielinten välisen sopimuksen parlamentin ja euroryhmän välillä. Kahteen vuoteen ei ole tapahtunut yhtään mitään, joten kysyisimme teiltä, että milloin ne neuvottelut alkavat toimielinten välisestä sopimuksesta niin, että EVM saa lisää demokraattista valvontaa. Toinen kysymykseni liittyy äh, veden yksityistämiseen viime viikolla lähes kaksi miljoonaa Euroopan kansalaista käynnisti kansalaisaloitteen, jossa todetaan, että me emme halua vettä yksityistää. Ja te puhutte esimerkiksi Kreikan vesiyhtiöiden vaaditusta yksityistämisestä, mutta Tämä kyllä on sitä vastaan, mitä komissio on sanonut. Komissio ei ole halunnut kuitenkaan painostaa yksityistämisen puolesta. Mitä te aiotte tehdä, että tästä kansalaisaloitteesta tulee menestys niin, että Troikka ei pakota äh, ongelmamaita, kuten Kreikkaa, yksityistämään esimerkiksi vesiyhtiöitään? Sitten kolmas äh, kysymykseni. Äh, me emme voi hyväksyä. Kun te mm, euroryhmässä Puhutte työttömyydestä, puhutte siitä, mitä täytyy tehdä, kun halutaan sosiaalisempaa Eurooppaa. Käsittääkseni teidän oma puolueenne mm, puolueohjelmassaan myös äh, puhuu sosiaalisemmasta Euroopasta, mutta nyt komission ehdotuksessa indikaattorit liittyvät vain siihen, että sosiaaliset kehityskulut laajemmin ymmärrettäisiin. No tämä kuulostaa taas siltä, että monitoroidaan sitä, että miten asiat etenevät. Mitä te euroryhmän puheenjohtajana teette, jotta voitte huolehtia siitä, että sosiaaliset indikaattorit työttömyyden suhteen esimerkiksi esimerkiksi tulevat sitoviksi eikä vain tällaisiksi sanahelinäksi. Um, thank you very much. Good morning. Kiitos ja oikein hyvää huomenta, herra. Aikaut vastaan englanniksi niin, että kolme kysymystä. Demokraattinen valvonta EVMssä, niin sehän on, niin kuin tiedätte, periaatteessa pohjimmiltaan hallitusten välinen ja siksipä ministerit, jotka sitä hallinnoivat, vastaavat tietenkin kansallisille parlamenteilleen. Joten tässä on parlamentaarista valvontaa ja käsittääkseni edeltäjään niin herra Juncker lähetti Euroopan parlamentille kirjeen, jossa kertoi, että Euroopan parlamentti saisi Eh, säännöllisesti tietoa EVMn toiminnasta ja me olemme aina valmiit eh, tietenkin teille näitä tietoja toimittamaan. Käsittääkseni kutsu eh, on minulle ja herra Reglingille tässä ihan vastikään lähetetty, jotta tulisimme parlamentille tästä puhumaan, mutta jos teillä on kysymyksiä, esittäkää ne nyt. Siksihän minä täällä olen. Joskus asioista voi tehdä monimutkaisia, mutta kun helppoa varmaankin esittää minulle kysymykset nyt, kun minä tässä istun. EVMstä voitte minulta kysyä. Sitten veden yksityistäminen. Kreikan ohjelmassahan yksityistämisohjelma oli mukana, eikä kukaan ole pakottanut Kreikkaa vesiyhtiötään yksityistämään, mutta Kreikka on ponnistellut kovasti yksityistämisen suhteen, mitä tulee julkisessa omistuksessa oleviin yhtiöihin. Kreikka on pyrkinyt näitä yksityistämään velkataakkansa keventämiseksi. Ja yhtiöt, jotka Kreikka valitsi yksityistettäviksi, ne valittiin todella ihan Kreikassa. Ei Eurooppa kaikesta voi syyttää, ainakaan tästä ei voi. Sitten kolmas seikkani, sosiaaliset indikaattorit, näiden merkitys. No tämä sanamuoto, olen kanssanne samaa mieltä siitä, että ei tämä sanamuoto soul understanding, jotta ymmärrettäisiin paremmin, ole kovinkaan pakottava. Mutta toki nämä sosiaaliset indikaattorit otetaan huomioon siinä vaiheessa, kun makrotaloutta suunnitellaan, joten älkää ymmärtää käyttääkö väärin tätä sanamuotoa. Ehm, kyllä olemme myös ottamassa nämä sosiaaliset indikaattorit huomioon. No, minulla on näköjään tässä vielä muutama sekunti aikaa. Eli tehän tiedätte oikein hyvin, että esimerkiksi Alankomaiden parlamentissa ei ole veto-oikeutta EVMn maksuista, mutta esimerkiksi Saksan parlamentilla tämä on. Ja Van Rompuy lupasi parlamentille demokraattista valvontaa, ja se on enemmän kuin, että te tulette tänne sanomaan yhtä sun toista aina silloin tällöin. Eli miten tämä demokraattinen valvonta saadaan toteutumaan muutenkin kuin kauniiden sanojen tasolla? Um. Mahtaako olla aikaa jäljellä vastata? My answer would be that. Mutta ehkä vastaisin, että jos te luulette, että Alankomaiden parlamentti päästää helposti läpi EVMn ohjelmat tai lainat. Näin ei todellakaan ole. Alankomaiden parlamentti kyllä käsittelee asiat erittäin syväluotaavasti, niin kuin kaikki muutkin eurokysymykset kovaa keskustelua siellä käydään ja jos parlamentin enemmistö sanoo ministerille, että emme hyväksy tätä maksua esimerkiksi, niin sitten meille kyllä syntyy valtava ongelma. Eli kyllä ainakin minun parlamentissani, niin kuin Saksassa, niin kuin muuallakin, demokraattinen valvonta toteutuu. Anyway. No niin, mehän käynnistimme kello vähän myöhässä, joten tämä meni ihan hyvin. Niin. Ja sitten Goesta, Jörgen. Kiitoksia, Jatkan Ai, Kaksi kysymystä. Ensinnäkin. Kuuletteko minua nyt? Ymmärrättekö? Hyvä. Niin, ensimmäinen kysymykseni liittyy Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksen Karlsruessa. Eli miten te arvioitte tätä viimeistä päätöstä euroryhmässä ja te henkilökohtaisesti? Ja toinen kysymykseni liittyy Kreikkaan. Anni Podimaattakin vahvisti, niin kuin tekin totesitte, että mm, ensimmäisiä myönteisiä merkkejä Kreikasta nähdään, mutta eilen ministeri Schäuble Saksassa käynnisti keskustelun siitä, että Kreikka on vararikossa ja tarvitsee velkojen anteeksiantoa. Mikä on teidän henkilökohtainen kantanne ja mikä on euroryhmän kanta ja onko tästä sovittu euroryhmässä, että tällainen keskustelu nyt sitten käydään? Koska jos on niin kuin te alussa sanoitte ja Ani Podimatta totesi, että Kreikan tilanne on parantunut, niin enpä pitäisi tässä tilanteessa tällaista Soiplen käynnistämää keskustelua kovinkaan hyödyllisenä. Kiitos. Um, thanks very much. Niin, kiitoksia. Ensinnäkin Kaasruhen tuomioistuimesta olen seuraillut tämän lopputulokset käytävä analyysiä. On kovasti keskusteltu siitä, miten se pitäisi ymmärtää, joten pitäydy vain tosiasiassa. Minun käsittääkseni koko kysymys on siirretty eteenpäin Euroopan tuomioistuimelle ja meidän täytyy katsoa, mitä sieltä sitten tulee. Voi vain todeta, että on kovin valitettavaa, että keskustelua käydään siitä, onko tämä väline, josta kovasti on hyötyä, vaikka en ole sitä käyttänyt, Se on ollut erittäin hyvä vakauttamaan eurovyöhykettä, mutta että keskustelu välineestä jatkuu. Kaikki odottelemme tuomioistuimen päätöstä. Ja kaikkia muita analyysejä tai vaikutuksia sen suhteen, mitä tämä Karlsruen väliaikaisratkaisu ratkaisu merkitsee. Sen jätän kyllä sitten juridiikan asiantuntijoille. Kreikasta en voi sanoa, että se on jotenkin... Äh, Handelsblatt-lehti, saksalainen suuri sanomalehti, eilen äh, artikkelissaan äh, kirjoitti, kyseessä on siis hyvin tärkeä lehti, joka näin kirjoitti. Voi vaan sanoa, että ei Kreikka konkurssissa ole tässä puhuessa niin Kreikka on pääsemässä pois kriisistä. Ensimmäistä kertaa näyttää se ylijäämää ja talouskasvu on sinne palaamassa, joten en halua puhua tämän kaltaisen termein siitä, missä mennään, mutta lukaisen tietysti Handelsblatin. Tietysti tunnen sen lehtenä, mutta en tätä kyseistä artikkelia juuri ole sieltä lukenut. Jörgen, halusitko vielä palata tähän? No, okay. no it's, it's... Okay. No siinä tapauksessa sitten EFT Sampo Terho. Thank you, Madam Chair. And welcome to our committee, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa valiokuntaan, Blum. Me olemme keskustelleet Kreikasta jo kahteen otteeseen ja olen saanut suurimman osan haluamistani vastauksista, mutta kenties vielä yksityiskohtia, jos teille sopii. Näyttää olevan yleinen käsitys, että Kreikka tarvitsisi vielä jonkin tyyppistä apua. Mikä on henkilökohtainen arvionne avun laajuudesta? Mikä olisi kolmannen bailout-paketin laajuus? Vai tuleeko sitten jopa arvon alennuksia? Mainitsitte Troikan Atenan matkan tällä viikolla ja mitä oletatte sen suhteen? Kiitos. Thanks very much. Um, <clears throat> I, I honestly... Kiitos. En voi vilpittömästi sanoa. Kyse ei ole siitä, ettenkö haluaisi sanoa, vaan en voi sanoa. En osaa sanoa. Kysymyksenne liittyy tulevaan apuun, tämän ohjelman jälkeisen apuun. Nyt jatketaan olemassa olevaa ohjelmaa, joka on voimassa vuoden loppuun saakka. Ja tällä kaudella on vielä monia kysymyksiä käsiteltävänä. Ensinnäkin se, että saamme nykyisen tarkastuksen myönteiseen päätökseen tulokset saamme maaliskuussa ja siitä keskustellaan euroryhmässä maaliskuun kokouksessa. Paljonko rahaa sitten tarvitaan jatkossa? En osaa sanoa. Tämä riippuu pitkälti velan kestävyysanalyysistä, jonka teemme myöhemmin tänä vuonna. Se riippuu siitä, miten talouskasvun indikaattorit kehittyvät. Ja meidän on palattava tähän aiheeseen myöhemmin tänä vuonna. Velan kestävyyskysymys kun varmistamme, että Kreikka voi pidemmällä aikavälillä hoitaa kansallisen velkansa, on totta kai keskeinen kysymys tässä. Yes. And the Troika mission. Ja Troikan matka. Mitkä ovat odotus, odotuksenne tältä tulevalta matkalta? Well, um... No, täytyy aina olla varovainen. Syy sille, että matka on nyt viivästetty näin pitkään, tarkoittaa tietysti sitä, että ongelmia on. Poliittinen ja sosiaalinen tilanne Atenassa on se, mikä se on, ja kuitenkin on mentävä eteenpäin, jotta Kreikan talous ja julkinen talous saadaan kestävälle tasolle jälleen. Edistystä on saatava aikaan. Keskustelut jatkuvat sunnuntaina ja maanantaina ja ainoan selkeän viestin on oltava se, että on saatava lisää edistystä, jotta sitten Troika voi palata euroryhmän pakeille. Muuten meillä ei ole pohjaa, jolta viedä asiaa eteenpäin. Corin Wortman Kool. Corin Wortman Kool sitten EPPstä. Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia euroryhmän puheenjohtaja. Kiitoksia avustanne, jotta löydettäisiin ratkaisu tähän kriisiratkaisumekanismiin. Meillä on nyt kreikkalaisilla mandaatti löytää poliittinen ratkaisu, mutta kun katsotaan tuota hidasta vauhtia, joka eilen oli trilogineuvotteluissa, meillähän on enää vain muutama viikko käytettävissä, niin tämä on huolettava. Ja te puhutte siitä, että meillä on tässä parantamisen varaa, mutta sen avulla me pääse mihinkään, sillä mitä parlamentti haluaa, on se, että ei jäsenvaltiot, vaan täytäntöön paneva viranomainen päättää kriisiratkaisusta. Oletteko valmiita löytämään tähän ratkaisun seuraavien viikkojen aikana, sillä se on tärkeää. se on myös teillekin oleellista. Toiseksi, ihan alusta lähtien tämän kriisiratkaisun viranomaisen täytyy kyetä toimimaan. Siihen tarvitaan rahastoa ja sen rakentamiseen on mennyt monta vuotta. Nyt meillä on tällainen mielenkiintoinen vaihtoehto, lainafasiliteetti, lainaväline. Onko se teidän mielestänne tärkeä, mahdollinen yhteisörahasto, jota voitaisiin hyödyntää? Haluaisin tietää, onko teidän mielestänne vaihtoehtona. Kolmas kysymys, tämä on ehkä aika paljon viideksi minuutiksi. Te olette osoittaneet johtajuutta euroryhmän johtajana ja vaatineet sitä, että talous, taloudellista hallintoa vahvistetaan. Meillä on nyt sixpackia, twopackia, öö, talouspoliittista sopimusta ja niin edelleen. Mitä haluatte muuttaa? Sillä makrotaloudellinen hallintohan on hyvin pitkälti kuitenkin eurooppalaista politiikkaa. Very much uh, for your questions. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Ensinnäkin kun sanon, että tässä on parantamisen varaa, niin ei se mitään diplomatia pelkästään ole, vaan yleisesti ottaen uskon, että päätöksentekoprosessissa on todellakin parantamisen varaa. että varmaan halua kuulla, mitä henkilökohtaisesti olen mieltä, vaan mitä ECOFIN ja euroryhmä tai hallitusten välinen järjestelmä ajattelee tästä. Ekofin keskustelu oli julkinen, avoin keskustelu. Varmaan seurasitte sitä. Useat ministerit esittivät monia parannusehdotuksia. Nyt pitää sitten vain tutkia sitä, miten se toimisi ja mistä saadaan tuki sille Ekofinissä. Työstämme siis sitä. Sitten tämä lainaväline. Siitä keskusteltiin. Sitähän minä mm, alkuvainiministerinäkin silloin puolustin Ecofinissa, mutta tietysti siirtymävaiheessa, kun meillä on näitä osuuksia, parlamenttihan näitä rahastoosuuksia vastustaa, mutta jos sellaisia tulee siirtymäkauden ajaksi, niin silloin on tietysti järkevää, että kansalliset hallitukset ovat vastuussa ja tarjoavat takuut tälle välineelle. Paljon työtä pitää tehdä, mutta laina väline voisi olla osa lopputulosta. Lopuksi sitten taloushallinnasta sanoin, että niiden välineiden pohjalta, joita meillä nyt on, ne kaikki toimivat, tehokkaat mekanismit, joita meillä budjettipuolella on, niitä voitaisiin nyt hyödyntää ja niiden avulla tätä vipuvaikutusta käyttää viedäksemme eteenpäin talousuudistuksia. Minä vetosin myös koordinaation tällä tasolla, sillä nyt me kaikki työstämme esimerkiksi eläkeuudistuksia, mutta erillään toisistamme. Kun tässä meillä on paljon opittavaa ja paljon hyödyttävää, jos hoidamme asiat rintarinnan samanaikaisesti, samalla vauhdilla. On tapoja hoitaa se. Esimerkiksi se tapa, josta olemme nyt päättäneet, millä tavalla kehittelemme pankkiunionia. Se on mielenkiintoinen malli, jota voidaan hyödyntää myös muilla talouden aloilla, jossa Eurooppa kasvua voitaisiin vahvistaa. Minä pyrin olemaan käytännönläheinen. Mielestäni ne välineet, joita meillä on, ne tarjoavat meille jonkun verran vipuvaikutetta. Ne osoittautuvat tehokkaaksi. Voisimmeko ehkä käyttää näitä samoja mekanismeja, kun työstämme rakenneuudistuksia? Siitä voidaan tietysti hyötyä kovasti, kun puhutaan talouskasvusta. Thank you. Selvä, kiitos. No nyt sitten tässä täytyy tätä järjestystä saada Otmarille paikalla EPPstä seuraavana. Feijo. I'm going to talk in Portuguese. Sir President, gostaria de you... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa onnittelemalla teitä ja tervehtimällä teitä. Ja Kysyisin teiltä nyt, mikä on teidän analyysinne troikkajärjestelmän toimivuudesta? Euroopan on äh, ollut pakko antaa hyvin kiireisiä, nopeita vastauksia äh, kriisitapahtumiin, mutta kysyisin nyt, mikä on teidän äh, yleisluontoinen analyysinne siitä, miten tämä troikkamalli ylipäätään toimii. Ja toiseksi, Olette, oletteko te, niin kuin mm, tämä parlamentti, huolissanne siitä, että on äh, mahdollista pyrkiä puhtaasti eurooppalaiseen ratkaisuun esimerkiksi ilman äh, IMF. Voisiko tämä olla mahdollista? Ja kun ajatellaan äh, tapahtumia, toivomme tietenkin, että tällaista ei tapahdu uudelleen, mutta voisiko olla mahdollista, että saataisiin jatkossa puhtaasti eurooppalainen vastaus, jossa mukana ovat vain Euroopan toimielimet? Kiitos. Troikka. Minä luonnollisesti odotan nyt Euroopan parlamentin mietinnön valmistumista mietinnön, joka käsittelee Troikan toimintaa. Käsittääkseni toimitatte tästä äänestyksen maaliskuussa. Troikka ja koko tämä lähestymistapa kriisiin äh, pohjautui äh, hallitusten äh, rahoituksen kiireelliseen kriisiin, kun pääsyä rahoitusmarkkinoille ei yhtäkkiä enää ollutkaan. Ja samalla rakennettiin euroalueen solidaarisuutta, perustettiin välineitä ja Troikka oli kyllä aivan keskeisessä roolissa tässä, erityisesti kun ajatellaan sitten poliittista valvontaa ja tilivelvollisuutta ähm, euroryhmälle, niin mm, minä en kyllä toivoisi, että Troikkaa syytettäisiin nyt äh, talouden kovista ajoista äh, eri jäsenvaltioissa Äh, sanoisin, että nämä vaikeudet johtuvat äh, toimista ennen kriisin alkua ja löysästä taloudenpidosta. Tästä troikkaa voi syyttää. Ja euroryhmä on tehnyt päätökset ähm, toimista ja käytettävistä välineistä eikä troikka. Ja tietenkin neuvotteluja on käyty sitten troikan ja näiden yksittäisten jäsenvaltioiden välillä. Ja olen tästä hyvin iloinen niin, että ohjelmissa on voi tuottaa eri maiden erityispiirteet ja olosuhteet huomioon mutta poliittiset päätökset on tehty kuitenkin euroryhmässä. Näin minä näen tämän prosessin yleisesti ottaen. Ja voin toki vastata yksityiskohtaisempiinkin kysymyksiin. Mitä sitten tulee tulevaisuuteen? Vielä euroryhmässä ei ole yleistä mielipidettä siitä, että tulevaisuudessa vastaavat kriisit tulisi ratkaista puhtaasti eurooppalaiselta toimielin pohjalta. Mm, mm, itse asiassa minä olen kyllä hyvin kiitollinen IMFlle ja sen ponnisteluille ja sille tuelle, jota koko tämän kriisin ajan olemme saaneet paitsi raha-apuna myös asiantuntija-apuna, joten minä en IMF kyllä tässä kritisoi lainkaan. Onko IMFllä äh, sitten tulevaisuudessa rooli, se tullaan näkemään sitten. Tästä asiasta ei siis vielä mitään yleisnäkemystä euroryhmässä ole. Uh, I'm sorry, we appear to be incapable of juggling. Emme näköjään oikein kykene tässä hoitamaan aikataulua ja näitä esitys, äh, muokkaamaan. SND Troika esittelijä Jam Huangok. Merci Sharon. Kiitos Sharon. Saan todellakin aiheesta nyt puheenvuoron. Kun ajattelemme Troikan osapuolia ja kuulimme heitä, niin kävi ilmi, että siellä on keskinäisiä ristiriitoja. Monet totesivat meille, että aivan niin kuin vahvistitte euroryhmässä, päätökset on ensisijaisesti tehty. Näin ollen kysymykset, joita meillä on teille esitettävänä, ovat hyvin kiireellisiä ja pahoittelemme sitä, että ette vastannut kutsuumme tulla kuultavaksi talousasian valiokuntaan, kun teimme tätä troikatutkimusta. Haluaisin esittää teille kolme täsmäkysymystä. Olemme oppineet monenmoista matkoillamme. Ensinnäkin Kyproksesta. Voitteko todota, täs, todeta täsmällisesti, kuka euroryhmässä ehdotti sitä, että verotetaan pientallettajia, joiden talletukset jäävät alle 100 000 euron Tämä toimihan totta kai vaaransi yhteisön lainsäädännön ja se kyseenalaistettiin myös Kyproksessa, mutta jokuhan tämän ehdotuksen teki euroryhmässä. Ja komissio, komission ryhmässä ei olla myöskään vakuuttuneita siitä, että tässä noudatetaan yhteisön lainsäädäntöä. Sitten Irlannista. Selititte äsken, että Irlannissa sujuu hyvin, mutta kun kävimme Irlannissa, niin tapasimme Nuunenin, valtiovarainministerin, ja hän on nyt tehnyt julkisen ehdotuksen siitä, että siirrettäisiin, olkaa hiljempaa siellä, Nuunan teki ehdotuksen julkisesti, että siirrettäisiin osa Irlannin velasta EVMään, jotta sitten takautuvasti voitaisiin käsitellä tätä pankkikriisiä. Ja teidän naapurinne siinä, puheenjohtaja Bowles, teki ehdotuksen, että velan korvaamiseen käytetty velan osuus otettaisiin huomioon, kun lasketaan julkista alijäämää. Eli jätettäisiin se pois tästä laskelmasta. Voitteko sanoa, käydäänkö euroryhmässä tällaista keskustelua näinä päivinä Irlannin kanssa ja mikä on se ratkaisu, mikä Irlannissa on suunnitelmissa, jotta voidaan tätä pankkivelkaa keventää, koska nythän se kaatuu veronmaksajien niskaan, koska silloin ei ollut käytössä minkälaisia pelastusmekanismeja. Ja sitten vielä viimeinen kysymys Kreikasta. Ette aivan täysin vastannut kollegoille ja erityisesti Klutelle. Kreikka toki pääsee perusylijäämätasoon ja se tänä vuonna pääsee takaisin kasvun uralle. Mutta kuitenkin eh, Rova Lagarde Financial Timesissa totesi, että Kreikan velka pitkällä aikavälillä ei ole kestävä, jos se on yli 120 prosentin tasolla BKT. Ja nyt puhutaan kuitenkin 175 prosentista BKT suhteutettuna ja on vaadittu Kreikan velkojen uudelleenjärjestelyä. Voitteko vahvistaa, että tätä keskustelua käydään tällä hetkellä, jossa osoitetaan sormella euroryhmää Stornaras vahvisti, että käydään keskustelua siitä, että lainan maturiteettia voitaisiin pidentää, jos Kreikka pääsee perusylijäämän puolelle? Ja voitteko vahvistaa, että tällainen keskustelu on käynnissä euroryhmässä? Päätän puheenvuoroni tähän, muuten emme saa vastauksia. Kiitos. Well, um, your extensive... Niin, laajat kysymykset jättävät hyvin vähän aikaa vastauksille. puhuitte siitä, että en tullut parlamenttiin puhumaan Troikan yhteydessä, mutta viime kerralla, kun olin paikalla, niin esitettiin kyllä kysymys Kyproksesta, ja nämä samat kysymykset nousivat esille. Eli kuka ehdotti, että viedään rahaa? Silloin tämän, mm, tämän kysymyksen minulle esitti Aikhaut muistaakseni, ja annoin saman kysymyksen kuin nytkin. En, minulla ei ole mahdollisuutta, ei ole vapautta sanoa, kuka mitäkin sanoi missäkin kokouksessa. Enkä usko, että sillä olisi merkitystäkään. Totesin, että ensimmäisestä kokouksesta saatiin lopputulos, joka ei onnistunut, jota kritisoitiin tietyistä syistä. Ja hyvin pian tämän jälkeen tehtiin toinen päätös, joka oli myös kovin tiukka Kyproksen ja Kyproksen pankkien kannalta. Mutta on relevanttia, että minä puolustan lopputulosta enkä lähde käsittelemään prosessia yksityiskohtaisesti sen suhteen, kuka sanoi ja mitä. Annoin tämän vastauksen jo jokunen, ku, jokunen kuukausi sitten. Irlannista olette aivan oikeassa. Kova velkataakka Irlannissa on kyllä tästä pankkikriisistä johtuen. Jos meillä olisi ollut todellinen sijoittajavastuuväline, Beilin väline, jota olisi käytetty, niin tilanne Irlannissa olisi toisenlainen. Entä sitten taannehtiva käyttö EVMn suorasta pääomittamisesta on yksi keskusteluaihe silloin, kun puhumme suorasta pääomittamisesta ja kun olemme tehneet sopimuksen kesäkuussa, niin että käytettäisiin takautuvasti tätä mahdollisuutta. Tämä kysymys ei avoimeksi, mutta näkemykset ovat kyllä lähentyneet sen suhteen, että onko tämä toivottavaa. En voi lähteä ennakoimaan, tapahtuuko näin koskaan, mutta kesäkuussa sovimme pääpiirteistä sen suhteen, miten EVMn suoraa taannehtivaa pääomittamismahdollisuutta voitaisiin käyttää. No Kreikasta. Onko velka kestämättömällä tasolla pitkällä aikavälillä? Kun päätimme joulukuussa 2012 nykyisestä sopetusohjelmasta, niin teimme laskelmia velan kestävyydestä yhdessä IMFn kanssa. Ja silloin tavoitetasi taso oli 124 prosenttia vuonna 2024 ja tämä oli myös IMFn mielessä kestävänä tavoitteena lyhyellä aikavälillä. Totta kai puhumme suuremmasta luvusta, mutta me teemme työtä, jotta saamme lukua alaspäin kohti tätä 124 prosenttia vuonna 2024. Tämän vuoden lopussa palaamme aiheeseen, teemme uuden, uudet laskelmat velan kestävyydestä ja katsotaan, missä mennään ja jos tarpeen, niiden ehtojen puitteissa, joista sovittiin 2012 lopussa, käsittelemme kysymystä ja olemme valmiina tukemaan Kreikkaa jatkossakin. En voi nyt todeta, onko se tavoite, josta IMF ja muiden kanssa sovittiin 2012 lopussa edelleenkin tavoitteemme. Tähän palataan myöhemmin tänä vuonna ja teemme uusia laskelmia velan kestävyydestä. Very much. Uh, now we come to our... Kiitoksia. Ja sitten toinen rinnakkaisesittelijä Troikasta, Otmar Karas. Herra Dijsselblom, kaksi asiaa. Yhtäältä tehän äh, varmaan olette havainnut, että meillä on aina ongelma silloin, kun kyse ei ole yhteislainsäädännöllisesti järjestellyistä toimielimistä tai toimista. Eikö olisi helpompi todeta, että kaikki hallitusten väliset välineet ja toimet olisivat vapaaehtoisia siihen asti, että Eh, ne hoidetaan lainsäädännössä oikeusperustan kautta. Kun nyt puhutaan esimerkiksi EVMstä, voitaisiinko sellainen saada aikaan yhteisölainsäädännön pohjalta ja voisiko Troikka tulla eh, eurooppalaiseksi toimielimeksi, niin kuin vaikkapa valuuttarahasto, siis Tällöin, jos sillä olisi eurooppalainen oikeusperusta, ei syntyisi minkäännäköistä ongelmaa, ei tilivelvollisuuden, ei toimien, ei hyväksynnän, ei minkään suhteen. Toinen asia. Työllisyys äh, Ecofinissa on jälleen keskusteltu FTTstä. Heinäkuussahan tämä parlamentti teki ehdotuksen ja tutkimus osoittaa, että että 57 miljardia vuodessa menetetään tuloina, koska FTT ei ole otettu öö, käyttöön. Me ehdotamme, että se otetaan käyttöön ja että rahat käytetään työttömyyden torjuntaan, kasvuun ja työllisyyteen. Mikäs on teidän kantanne tähän? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Vetomuksenne liittyen äh, hallitusten välisiin hankkeisiin ja toimielimiin äh, ja niiden vapaaehtoisuuteen liittyen äh, ei taida olla mahdollinen erityisesti euroryhmässä. Meillä on tietyt säännöt, joihin toimintaamme perustuu. Nämä säännöt ovat hallitusten välisiä sopimuksia. Me olemme tilivelvollisia omille kansallisille parlamenteillemme, niin kuin ministerit ovat. Ja vähintään kaksi kertaa vuodessa tulen teidän valiokuntaanne, mutta tämä on tietenkin eri asia kuin yhteisömenetelmä. Me olemme nyt perustaneet tällaisen järjestelmän. Euroopan unioni on aika hybridinen joustava myös, kun kehityskulkuja eteen tulee, mutta euroryhmän puheenjohtajana minulla ei ole tässä kyllä vapauttaa vapaaehtoisesti pyrkiä toisiin menettelyihin. Se ei mielestäni olisi oikein. Sitten FTTstä finanssitransaktioverosta minun käsitykseni mukaan on vahvistetun yhteistyön ryhmä, johon kuuluu 11 jäsenvaltiota, jotka nyt yrittävät löytää keskenään sopimuksen FTTstä. Minä en tiedä, missä mennään. Alankomaat ei ole mukana tässä toiminnassa. Eli hollantilaisena ministerinä en ole mukana siinä ja, ja euroryhmän puheenjohtajana vielä vähemmän. Tämä ei kuulu Ecofinille, eli me edelleen odotamme tuloksia tuolta työryhmältä. Tämän verran minä tiedän. Ymmärrän, että tämä ei teitä tyydyttävä vastaus ole, mutta minä en ole osa tätä työtä. Ei ole myöskään, en ole ministerinä, enkä euroryhmän puheenjohtajana. Minä en ole mukana tässä työssä tiedä tuota tarkkaa lukua, johon viittasitte, että miljardeja ja taas miljardeja menetettäisiin, hukattaisiin, kun näitä rahoja ei ole FTTssä kerätty. Ei se niin taida olla, kyllähän ne rahat kuitenkin talouden käytössä jossain ovat. Sitten ne otettaisiin rahoitusalalta ja siirrettäisiin muihin toimiin, mutta kyllähän ne nyt jossain rahat ovat. En voi sanoa tästä asiasta sen enempää, koska minä en toimi tuossa ryhmässä. Okay, um, next for... No niin, ja sitten SDstä Sanchez Presedo. Eh. Kiitos. Vähän yleisluontoisempi kysymys ehkä ja sitten äh, jokunen konkreettisempi. Yleisluontoinen kysymykseni on seuraava. Tässä meillä on komission euroaluekertomus ja meillä on myös OECDn kertomus ja tässä komission kertomuksessa paljastetaan, että tulevina kymmenenä vuotena ehkä odotetaan noin yhden vuoden äh, kasvua, yhden prosentin kasvua vuosittain. Tämä on kyllä äh, hyvin alhainen ihan maailman alhaisinta luokkaa ja että vuonna 2003 Euroopan unionin äh, taloudellinen kyky olisi enää kolmannes Yhdysvalloista. Ja tässä nyt todella nähdään, että työttömyys, äh, palkat äh, ovat kärsineet, mutta hintoihin mikään ei ole vaikuttanut. Ja Yhdysvalloissa Rova Jelen, Fedin pääjohtaja on puhunut hintavakaudesta työttömyyden tukemi, työllisyyden tukemisessa ja me olemme nyt äärimmäisen huolestuttavassa tilanteessa ja täällä vaan toimitaan ihan niin kuin eh, mitään ei tapahtuisi. Meillä on valtava kriisi, joka myös iskee ihmisiin hyvin epätasa-arvoisella tavalla. Toinen kysymys, Kreikka. Kreikalla oli omia sairauksia, jonkin näköinen hypotermia varmaan, mutta jos jollain on hypotermia, niin eihän häntä nyt voi pakastimeen laittaa toipumaan. Joten eh, toteaisin kyllä, että että äh, Kreikan kanssa ei ole toimittu oikealla tavalla. Ja sitten äh, ohjelmaat ohjelmien jälkeen äh, Espanja on nyt sitten muistionsa vaatimat toimet toteuttanut, Irlanti on jo siirtynyt ohjelmasta eteenpäin. Minkä näköistä valvontaa on nyt sitten ohjelmakauden jälkeiselle ajalle tulossa ja minkälaisia suunnitelmia? Ja tässä mielestäni nyt täytyy myös kysyä sitä, että kun tässä nyt on vakautettu euroaluetta, niin oletteko valmis yhteisöllistämään nämä toimet? Minkälainen suunnitelma tai hahmotelma teillä on tähän? Thank you very much. Uh, on growth. Kiitoksia. Niin, tästä kasvusta olette aivan oikeassa siinä, että emme voi hyväksyä tällaista rakenteellista matalaa kasvua Euroopalle. Se yksinkertaisesti vain ei mahdollista sitä, että voimme pureutua työttömyyteen niin nopeasti kuin haluamme. Eikä se mahdollista sitä, että voisimme ongelmiinkaan puuttua niin nopeasti kuin haluamme. Joten meidän täytyy pyrkiä korkeampiin kasvulukuihin. Sen tulisi olla prioriteettina. Siksi sanoin euroryhmässä, me olemme painottaneet tätä kriisihallinnointia mm, ohjelmia kovasti ja budjetteja. Mutta painotuksen täytyy asteittain sitten siirtyä tuonne kasvuun. Mitä voidaan tehdä, että lisätään kasvua? Potentiaalia on, Mielenkiintoista kyllä. Minusta meidän ei tarvitse hyväksyä tällaisia matalia kasvulukuja. Potentiaalia on, mutta uudelleen järjestelyä tarvitaan taloudessa. Ja reseptit ovat eri maasta riippuen. Jonkun verran on analysoitu sitä, että mitä jokaisen yksittäisen maan täytyy tehdä näiden rakenteellisten epätasapainotilojen korjaamiseksi. Mainitsitte maita e, varsinkin Etelä-Euroopassa työvoimakustannuksen hinnat ovat laskeneet, palkat ovat laskeneet, mutta erilaisilla toimialakohtaisilla markkinoilla ne eivät toimi kunnolla, sillä koska jos tuotantokustannukset laskevat, niin silloin tietysti hintojenkin pitäisi laskea samalla vauhdilla, jos näin ei tapahdu, niin silloin markkinat eivät toimi luonnollisestikään. Eli parannuksen varaa kyllä on. Ja minusta meidän täytyy olla tiukkoja ja tarkkoja maakohtaisissa analyysissämme sen suhteen, mitä voidaan parantaa ja mitä aiotaan tehdä. Tähän mennessä tämä on jätetty hyvin pitkälti kansallisille hallituksille ja vain siinä tapauksissa, että se on vaarana, että se vaikuttaa muihin maihin ja rahaunioniin, niin silloin muut maat voivat tehdä enemmän. Mutta vain silloin, jos tällainen kielteinen vaikutus tulee, niin silloin komissio voi puuttua tilanteen ja kunnilla järjestää talosta. Miksi me emme ottaisi enemmän proaktiivista lähestymistapaa ja sanoa, että meillä on nyt näitä asioita jo esillä, miltei kaikissa maissa eläkejärjestelmät, eläkeikä, työmarkkinoiden joustavuus, tuotemarkkinoiden avaaminen. Miksi emme työskentelisi yhdessä päästäksemme korkeampiin kasvulukuihin? Mutta pääasiassa sanon sanoa, että potentiaalia on paljon, emme saa hyväksyä näitä matalia kasvulukuja Euroopalle. Aika enää ei jäänyt näihin kahteen muun kysymykseen, puheenjohtaja. No se on nyt vähän ongelmallista, kun tässä aika on vähän. Meidän täytyy kuitenkin mennä eteenpäin. Mutta eiköhän sitä Kreikkaa tässä kierrätetä ihan riittävästi. EPP, Herbert, olit täällä juuri hetki sitten, niin siellähän sinä olet. Ole hyvä. Ja, danke, Herr Vorsitzende. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee euroalueen epätasapainoihin, niin varmaan myös äh, yksityisten ja pk-yritysten äh, lainakorot ovat yksi syy suurille yrityksille. Tämä ei ole ongelma. Ne kyllä hankkivat rahoitusta jostain kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta, mutta pk-yrityksille ja yksityisille kuluttajille mm, auki ovat vain paikalliset rahamarkkinat. Ei meillä Italiassa voi rajan yli vaikkapa itävaltalaisesta pankista lähteä lainaa hakemaan, vaikka siellä korot ovatkin vain puolet siitä, mitä Italiassa. Ja tässä ei ole kyse kuin 50 kilometrin äh, päässä olevista pankeista. Eli tässä on kyllä todella tällaisia epätasapainoja makrotaloudessa, joita on vaikea hyväksyä. Mehän saimme tässä joku, jokinen päivä sitten lukuja ja kuulimme, että itse asiassa korkoerot ovat viime kuukausina taas olleet kasvamaan päin, eivätkä suinkaan kutistuneet. Ja tämä ongelma on vaikea ratkaista, mutta voitaisiinko luoda eurooppalaiset lainamarkkinat, joita nykypäivänä tänä päivänä olemassa ei ole, koska ei ole mahdollista hakea lainaa rajan toiselta puolelta. Jos meillä olisi yhteiset lainamarkkinat, niin tämä varmaan tarkoittaisi sitä, että tällainen epätasapaino poistuisi. Mitäs mieltä olette tällaisesta? Thank you very much. I, I recognize completely what... Kiitos, tunnustan täysin sen, mitä totesitte. Hajannus luottomarkkinoilla on laaja ja jopa kenties syvenee, niin kuin totesitte. Ongelma on aivan selkeä. Luottomarkkinoiden luominen voisi olla vaikutus pankkiunionista. Toki tähän liittyy muitakin tekijöitä, jotka selittävät korkoeroja. Ne heijastelevat niitä taloudellisia riskejä, joita meillä on eri maissa, taikka minkä verran luottoa tietty pankkisektori voi myöntää. Jotkut näistä elementeistä liittyvät reaalitalouteen ja heijastelevat markkinariskejä, ja toiset taas liittyvät siihen, että rahoitussektori on niin hajanainen kautta Euroopan. Sirpaloitumista on käsitelty nimenomaan pankkiunionin kautta. Se on pääsyy sille, miksi me toimimme näin. Me haluamme vakaan, vahvan ja myös yhtenäisen rahoitussektorin koko Eurooppaan. No, ganz kurz, das Lyhyesti, vaan kyllähän minulle nyt on aivan ilmiselvää se, että korkoerot liittyvät taloudelliseen tilanteeseen, ja minä sitä kiistän. Mutta jos nyt katsotaan vaikkapa omaa konkreettista esimerkkiä, niin minä asun muutama hassun kilometrin päässä rajalta, ja PK-yritys voisi tietenkin mennä naapurimaan pankkiin muutaman kilometrin päähän ja saada sieltä huomattavasti halvemmalla lainarahaa, jos olisi mahdollista esimerkiksi siellä rajan toisella puolella ottaa kiinne laina, mutta tällaista mahdollisuutta ei ole. Ja olette kyllä tietenkin oikeassa, että tilanteet ovat erilaiset, mutta näin saataisiin myös lisää kilpailua yhteisille markkinoille. Kiitos. Um, well, you're right. I mean... Olette oikeassa. Osa pankkiunionia on se, että toteutamme yhteisen sääntökirjan. Se kyllä vaatii aika paljon aikaa. Meillä on erilaisia sääntöjä ja määräyksiä pankkeihin liittyen ja ne pohjaavat kansalliselle lainsäädännölle. Pikkuhiljaa me saamme yhteisen sääntökirjan, joka sitten, erot, joka sitten tasoittaa näitä rajat ylittäviä eroja omalta osaltaan. Kiitoksia. Niin kello ei olisi pitänyt käy, käynnistää uudelleen, mutta täällä nyt vähän innoissaan painellaan näitä liipasimia. Ja sitten Dominici seuraavana. Puhun englantia, jotta tämä menee nopeammin. Paljon ehtoja tarvitaan, jotta voidaan elpymis, tämä konsolidoida eurovyöhykkeellä. Yksi näistä on se, että meidän täytyy tasapainottaa eurovyöhykkeen taloudet ettekö ole sitä mieltä, että tarvitaan tämänhetkisten ylijäämien huomattavaa laskemista joissakin maissa, kuten esimerkiksi Alankomaissa Saksassa. Ja jos olette sitä mieltä, niin mitä välineitä voitaisiin käyttää tähän tavoitteeseen pääsemiseksi? Niin, kyllä minusta kysyntää pitää vahvistaa kautta Euroopan sisäinen kysyntä eri maista ja näin tapahtuukin, jos katsotaan vaikka Pisaksan ähm, palkkoja, jotka ovat nyt muutaman vuoden ajan nousseet. Samoin varmasti käy Alankomaissa, ainakin joillakin toimialoilla, kunhan sitten talouden elpyminen alkaa. Maan ihan aika hitaasti on päässyt kriisistä. Se selittää, selittää myös sitä, miksi palkat ovat pysyneet ihan nollatasolla monta vuotta. Kysyntä kasvaa kautta Euroopan, mm, ehdottomasti myös Pohjoismaissa. En usko, että meidän pitää katsoa Eurooppaa tällaisena nollasummapelinä. Eli että jos kilpailukyky vähenee pohjoisesta, niin sitten vain eh, etelä voi sitä lisätä. Näin se ei mene. Saksan esimerkiksi suurin osa viennistä menee eurovyöhykkeen ulkopuolelle. Saksa tekee meille kaikille rahaa Aasiassa. Toivottavasti se kykenee siihen tulevaisuudessakin. Yritykset kautta Euroopan työskentelevät Saksan autoteollisuuden nimiin. Tarjoat niille varaosia ja osia, joita sitten lähetetään Aasiaan. Eli jatketaan nyt ihmeessä sen tekemistä. Tehdään rahaa Eurooppana. Jokainen maa itse, mutta ehdottomasti me myös kaikki yhdessä, kun viemme maailmanmarkkinoille silloin, kun meillä on siihen mahdollisuuksia. Niin kiitos, mutta meillähän on vahva Eurooppa. Anteeksi, tulkikorja, meillähän on eh, vahva euro, sanoi puhuja. We're not sure that it's diplomatic to reply as to how we want to devalue the... Niin, no en tiedä sitten, onko nyt tähän devaluointikeskustelu oikea paikka käydä nyt. Ja viimeinen kysymys Aldelle. Tedorski Kakis. In Greek. Άκουσα τα όσα Kiitoksia. Aion puhua Kreikkaa. Kuulin, mitä sanoitte Kreikasta ja tämä oli kyllä hyvin vaikuttava puheenvuoro. Taitaa kuitenkin olla eri maasta kysymys kuin minun omasta Kreikastani. Minun Kreikassani nimittäin yksityinen sektori on täysin tuhoutunut korkean, korkeiden korkojen ja korkean verotuksen vuoksi. E, muutama luku. Nyt tänä päivänä on niin, että 2,3 miljoonaa veronmaksajaa Kreikassa ei maksa. Miljoonaa kotitaloutta, joka ei maksa sähkölaskujaan. Puolet työntekijöistä ei pysty maksamaan vakuutusmaksujaan. Hyvin monet työnantajat yksityisellä sektorilla eivät pysty maksamaan palkkoja työntekijöilleen. Miten yksityinen sektori, joka on täysin tuhottu, Kreikassa voi muka nostaa maan jälleen kriisistä. Vienti on stagnaatiossa, mutta miten ihmeessä ilman vientiä voidaan saada aikaan kasvua ja nousua? Niin ja sitten investointiohjelmaa leikattiin, jotta me saisimme nyt ennen vaaleja ylijäämää. Siitä tässä vain on kyse eikä muusta. Well, I think um, some of the points you mentioned. Jotkut mainitsemistanne seikoista osoittavat niitä syvällisiä ongelmia, joita meillä on Kreikan julkisen sektorin ja myös yksityisen sektorin toiminnassa. On mahdotonta saada tervettä taloutta ja julkista taloutta, jos ei ole toimivaa, oikeudenmukaista verotusjärjestelmää, johon kaikki osallistuvat omalla panoksellaan. On mahdotonta saada toimivaa yksityistä sektoria ja toimivaa taloutta, jos ihmiset eivät maksa laskujaan. Nämä ovat perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka ovat osana äh, tässä ohjelmassa, jotta voimme käsitellä verojärjestelmää sitä, että ihmiset eivät maksa laskujaan. Koko talous pohjaa luottamuksen periaatteelle – niin, että ihmiset osallistuvat toimivan verojärjestelmän pyörittämiseen ja niin edelleen. Nämä ovat institutionaalisia kysymyksiä, joita on käsiteltävä. Ne ovat osa ohjelmaa ja ovat aivan perustavanlaatuisia osia siinä. Jos tämä ei parane, mielestäni se kuitenkin paranee. Esimerkiksi verojärjestelmän parissa on tehty paljon työtä, jotta voimme parantaa verojärjestelmän toimintaa niin kauan kuin asia ei hoideta kuntoon, niin se estää talouden elpymistä. Ja on tärkeää, että yksityisellä sektorilla tietää, että jos yritys perustetaan, niin tiedetään, minkälainen verojärjestelmä on vallalla, minkälaisia veroja pitää maksaa, mitä yritykset maksavat ja mitä kansalaiset maksavat. They don't have the money to pay their bills. No mutta kun heillä ei ole rahaa maksaa niitä laskuja, eikö se ole veronkierrosta, mutta kun ei ole rahaa maksaa laskuja, ja miksi vienti ei kasva? Se on se todellinen kysymys. Miten te ennustatte kasvua, jos vienti ei kasva? I think uh, the recent survey is actually showing that... Tutkimukset osoittavat, että kilpailukyky Kreikassa paranee ja kasvu on palaamassa Kreikkaan. Voisin olla optimistisempi kuin te. Vero ja verokierto kysymys on kuitenkin olemassa oleva kysymys. Te sanotte, että ihmiset eivät voi maksaa verojaan. Se on osittain totta väestön suuren osan kannalta, mutta osa väestöstä ei maksa veroja tai ei maksa veroja sen vertaa kuin heiltä voitaisiin vaatia. Ja tämä on oleellisen tärkeä kysymys minkä tahansa yhteiskunnan tai talouden kannalta, jotta se toimii oikeudenmukaisesti terveeltä pohjalta niin, että verojärjestelmä toimii ja on tehokas. Ja sen takia me tuemme Kreikkaa, jotta se voi vahvistaa tätä järjestelmäänsä. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia kovasti siitä, että tulitte tähän taloudelliseen vuoropuheluun. Jatkamme äänestystä muutaman minuutin kuluttua. Äänestysluettelot täytyy saada esille ja järjestäydymme. Niin kauan kuin minä hoidan tällä muodollisuudet, niin hoitakaa te se. members could uh, take their seats then. No niin, pyydän jäseniä istutumaan. Sitten voidaan tehdä tällainen koeäänestys. Right, I've, I've, I've opened the vote, so can we check cards are working? Katsotaan toimivatko kortit. Painakas niitä nauravia naamoja. Onko täällä joku lailla korttia? The starting is fire in So we've got 35 plugged in, 34 have pressed their button. 34 on painanut nappia, 35 täällä näkyy yhteensä. Odottelen edelleen muutama tyhjääni. Kaikki napit toimivat. 29, 6 ei tiedä ovatko iloisia vai eivät. Aloitetaan äänestys ja ensimmäinen äänestys koskee Diogo Feijon mietintöä. Kaksi yksi viisi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 216 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 218 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi A puolesta. Ai, hetkinen, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Näin siirrytään kompromissi b -hen. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Mistä siirrytään kompromissi c -hen. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. kaksi kahdeksan kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 289 puolesta vastaan. Hei hei. Pitääkö mennä vähän hitaammin? 289 puolesta vastaan. Sosiaaliset näyttävät äh, puolesta siinä vaiheessa, kun minä kysyn vastaan sähköisesti. Ja tämä on vielä minun tarkistukseni, <laughs> minä en sitä tarkoittanut. Enkä enää muista edes, mistä tässä on kysymys. Äänestys on päättynyt. No niin, 24 puolesta. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 292 suunnantarkistus esittelijältä. Sopiiko tämä suunnantarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty taitaa olla, mutta tarkistaa 50. One more to vote if you're voting. Uh... Äänestetään. Niin, siis se oli hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmestaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. One more to vote. You're voting. I'm closing the vote. Yksi vielä sitä äänestys päättyy 22.15 hyväksytty. yksi puolesta Vastaan. Tyhjää. Minä en näe nyt, että sosiaaliset äänestivät ollenkaan. Tarkistetaan. Tämä on kovin vaikea, jos käsiä ei näytetä. 301 tarkistetaan. So if you voted, votes closed. Oletko, oletteko äänestäneet, äänestys on päättynyt hylätty. 302 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 303 puolesta vastaan, tyhjää. No nyt olen ihan sekaisin 303, tarkistetaan. We're checking 303. Tarkistan 303. Thank you. Votes closed. Äänestys on päät Uh, 304 in favor. 304 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 305 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 306 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi G. Niin, Diego. É apenas para um, assinalar que em relação à emenda oral. Niin mainitsisin vain, että EPP äänestää tässä puolesta, niin ettei synny mitään epäselvyyttä äänestyksen kohdalla. Eli suullinen tarkistus EPP äänestää puolesta. Thank you very much. I'll take, uh... Niin, kiitoksia. Kompromissi G suullisine tarkistuksinen ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suullisine tarkistuksineen Näin 313 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Completely clear to me. Ei ole aivan selvää. Uh, 1919, so that falls. 1919, se siis eh, hylätään. Harmi, tai sitten ei välttämättä. 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta vastaan. Niin, tarkistetaan 318. 19.19 hylätään. 319 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Juuri kahdeksan raukeaa. 320 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. 53 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 328 jotain löydä. Ai tuollahan se onkin. 328 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 329 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 329. Three more to vote, two more to vote. Two more buttons not pressed yet. I'm... Kaksi nappia vielä. Äänestys on päättymässä 18.18. Se hylätään. Mitäköhän nuo kaksi nappia tai painettu olisivat voineet saada aikaiseksi? 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan. Tyhjä. 331 tarkistetaan. One more button if you're pressing. Yksi nappi vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 332 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 333. Okay, I'm closing the vote. That's ca- Äänestys päättyy. Hyväksytty. 334 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sori 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 337 puolesta vastaan ja hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä Vähän eri yhdistelmä. Tarkistetaan tämä. Two more to vote, one more to vote. I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nämä raukeavat. Mihinkä sitten joudutaan? 341 puolesta vastaan. Työ ja 342 puolesta vastaan. Tarkistetaan 342. Three more to vote if you're voting. Kolmelta vielä. Two more to vote if you're voting. Okay, I'm closing the vote. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme ja kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 17.20. 34. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 345. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 345. Taisi olla hylätty. Votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 346 puolesta vastaan. 346 tarkistetaan se. Votes closed. That's rejected. Äänestys on päättynyt. 347 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 348 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi L, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi M, puolesta, vastaan tyhjää, Hyväksytty. Neljä kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 433 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 434 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 435 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 4,6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4,7 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 4,8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juuri 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 439 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 440 puolesta vastaan tyyjä. No täällä aika mielenkiintoista liikehdintä oli. 4.40 tarkistetaan se. Deputy voted, votes closed. Äänestys on päättynyt. Eli viittoilu oli ihan oikea. You read I've got it in two parts. A compromise N in favour against. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Hetkinen, Jean-Paul, oletko nyt eksyksissä? You okay? Yep. Niin kaikki kunnossa? Kompromissi N hyväksyttiin, jos nyt olemme kaikki tässä toisessa osassa äänestyslistaa. 446 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 447 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 447. Aina kun arvailen näitä, niin arvailu menee pieleen. Tarkistetaan. Vielä kolme äänestäjää. Jos äänestätte, äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 2016. 85 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 448 puolesta. Mitä? A, se raukeaa. Ja raukeaa. Seuraava on 450 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 451 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 452 kielellinen. 453 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 453. Two more to vote, one more. Vielä kaksi, vielä yksi. Äänestys loppuu. Olette sitten äänestäneet tai ei. Hylätty. Kompromissi O puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Q puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi R puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 506 on vedetty pois. 507 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän? 507. Have to open the vote again. 507. One more to vote. Vielä yksi. Äänestys päättyy juuri kohta. Hyväksytty. 508 puolesta. Mitä? Hetkinen, hetkinen. Se on identtinen. Kiitoksia. Kompromissi S puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 511 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme 511. Tarkistamme tämän. Kun kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 89 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 512 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän 512. Two more to vote if you're voting. Vielä kaksi, jos aiotte äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 513 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 514 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 515 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 516 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 90. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 517 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 91 vedetty pois. 518 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 518. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Samat numerot tässä nousevat esille, mutta eri yhdistelminä. 520 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 521 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 521. One more to vote. I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 92 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 522 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 523 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 524 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 525 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 94 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 95 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 96 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 97 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 526 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 527 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 528 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 528. Vielä kaksi, jos ajatte äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 529 raukeaa. 530 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 531 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 532 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 533 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 534 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta. A, suullinen tarkistus tähän. Kylläpä onkin. Sopiiko suullinen tarkistus? Se ensin puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi V puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 566 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 566. Think it was carried, Luulen, että se hyväksyttiin, mutta parempi tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110 ei tarvitse äänestystä. 111 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 567 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 6 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty 112 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se oli hyväksytty, mutta tarkistamme 112. Every voted. Oletko äänestäneet? Hyväksytty. Juuri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 570 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 571 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 571. Everybody's voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 572 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 575 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 577 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 579 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 580 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 581 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 581. voted. That's carried. Hyväksytty. Äänin 19.17. Uusi yhdistelmä. 582 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi. 2 V puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 116 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 117 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 586 puolesta vastaan tyhjää hylätty 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty 19 juri puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 588 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 589 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 590 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 591 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 119. Luulen, että se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 120 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 122. Luulen, että se hyväksyttiin. Voted, votes closed and I... Äänestys päättyy. Olin väärässä, se hylättiin. Tämä osoittaa sen, että samat kädet eivät nosta, nosta kättä ja paina nappia. Onko tässä sama juttu? 123. 1, 2, 3 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Äh, hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 on vedetty pois. 1, 2, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 128 puolesta. A raukeaa kolmonenkin 129 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 130 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 132 puolesta. Vastaan tarkistamme 132. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi, kolme, neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksi, kolme, viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Yksi, kolme, viisi. Nobody voted. Votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan. Tarkistamme 138. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. More to vote. Votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 140 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151. You, you said... Puheenjohtaja, niin anteeksi, sanoitte kompromissi jotain, mutta taisitte tarkoittaa tarkistusta kahdeksan. Voidaanko äänestää tuo uudelleen? Take it again. Otamme tämän uudelleen. Tarkistus kahdeksan. Tarkistamme sen. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Koneella tarkistamme vielä. We're, we're checking the deletion that's a... Tarkistamme tämän poiston. Kahdeksas, tarkistus kahdeksan, siinä on kyse samasta asiasta, ovatko kaikki äänestäneet, hylätty. Nyt menemme 148 puolesta vastaan tyhjää. Parempi tarkistaa. 148. Uh, voted and that's rejected. Hylätty. Nyt 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1,50 yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Luulen, että se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 19.17. Kompromissi Y puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää. Sekaava tulos. Tarkistamme 151. Two more to vote if you're voting. Vielä kaksi puuttuu. Äänestys sulkeutuu. Hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yksi viisi kolme puolesta vastaan. Nyt olen hämilläni. Tarkistamme tämän. Sosialistien kädet taisivat jäädä laskematta. Niin, luulinkin. Sen täytyy olla hyväksytty. Äänestys päättyy ja se hyväksyttiin. 154 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 155. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 156. Hetkinen, se raukeaa 157 puolesta. Hyväksytty. Tuo on katettu 10 puolesta. Vastaan. Sorry, for, for one five. Puheenjohtaja, anteeksi, että keskeytän. 158. Tässä sanotaan, minulla sanotaan, että ei katettu. Minulla lukee taas katettu. Annanko tähän joku selitys? Okay. It was changed this morning and... Lista muuttui tänä aamuna. Aha, hetkinen, hetkinen. Tämä nyt on tässä listalla myöhemminkin mukana. Eli uutena 18a on kappaleena. Kyllä me sitä äänestämme, mutta myöhemmässä vaiheessa. Uudella listalla. Älkää kysykö minulta, miksi näin on. No, tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 158 jostain syystä. 158 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 158. Uudessa kohdassa, en tiedä onko sillä merkitystä, mutta edelleenkin kyseessä on 18a ja tuossa on kappale. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. 160 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 161 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 162 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 12 Aha, vedetty pois. 163 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 163. Oletko kaikki äänestäneet? Niin, nekin lasketaan, kun ei paina nappia. Hyväksytty. Äänen 21.15. 164 puolesta. Niin. Sophie. Sorry, it may be my Ehkä tämä on minun äänestysluettelani. Mutta me olemme hypänneet yli 159, vai onko meillä eri äänestysluettelot? In this voting list, it's apparent. Tällä listalla se ilmeisesti katetaan kompromissilla Z. Which was new from the... Se oli uusi, tämän aamun uutuus. Eli tässä on siis eri versio. So we believe it to be covered. Uskomme, että se on katettu. Nyt palaamme siihen, missä olimme. 164. 164 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 1 67 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 167. Luulen, että se hyväksyttiin. Two more to vote. Vielä kaksi, jos aiotte äänestää. Ei sitä hyväksytty. Lopetan arvailut. 168 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme. Definitely. Oletko kaikki äänestäneet? Vielä yksi, jos aiotte äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 173 puolesta vastaan. Parempi tarkistaa. Tarkistamme tämän. And we're closing the vote. One more to vote. Vielä yksi ääni puuttuu, jos ette äänestää, sitten äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä, kun tiesimme mistä äänestimme. Eikö se ollut 173? 174 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 175 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 1, seitsemän seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 1, seitsemän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 1, seitsemän yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 1, kahdeksan yksi puolesta vastaan tyhjää. Parempi tarkistaa yksi this is Yeah, no worry. Ah, what are we doing? 181. No niin, 181 oltiin menossa, eikö niin? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 180 raukeaa, 182 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, 183 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onko se ok? 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 vedetty pois. 187 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 187. One more to vote if you're voting. Vielä yksi. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 17.19. kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 190 raukeaa. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme 194. One more to vote. Vielä yksi ääni puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 195 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 196 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 197 puolesta. Vastaan olen hämilläni, voimmeko tarkistaa? Nyt näen ihan harhoja. Äänet 1917, 201, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 202, puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty 203 Hylätty 204 puolesta äänet. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Five. 205 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 205. Olen varmaan aivan väärässä. Ei, hetkinen, olinkin oikeassa. Ei kun väärässä. Hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistan 206. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 207 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 209 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 210 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 211 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 212 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 213 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 2.14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sähköisesti sitä äänestetään koko tekstistä. Everybody's voted, that's wow, it's 36 in... 36 puolesta, ei kukaan vastaan, eikä yhtään tyhjää ääntä. Ja itse päätöslausemasta äänestys. One more to vote, thank you. And again 30. No niin, 36 puolesta ole vastaan eikä tyhjään. Thank you, Sharon. Eu queria só deixar duas breves notas. A primeira. Kiitos, Sharon. Haluaisin sanoa muutaman sanan. Me olemme olleet esittelijöiden kanssa yhteyksissä ja todella tahtotila on olemassa, jotta saamme asian täysistuntokäsittelyyn. Vaikkakin nyt on kyseessä vasta valiokuntaäänestys. Haluaisin vain sanoa vielä muutaman sanan nimenomaan niille, jotka ovat meitä auttaneet tässä teknisissä asioissa. Ensinnäkin haluan kiittää Pabloa erityisesti. Olen tehnyt hänen kanssaan yhteistyötä. Sofi, Jean-Paul, Jürgen, heidän ansiostaan olemme päässeet tähän tulokseen. Muuten tämä ei olisi ollut mahdollista me kaikki voimme nyt olla luottavaisia ja hyvillä mielillä. I think we may have had some uh, differences in the... No niin, tulkinnassa tietysti joskus on ollut tätä erimielisyyksiä, mutta esittelijä sikäli kun ymmärrän sanoa, että hän ei halua ryhtyä neuvottelemaan tässä vaiheessa, joten meidän ei tarvitse äänestää siitä. Näin asia menee automaattisesti täysistuntoon, jossa Tietysti voimme sitten päättää keskeyttää tuon loppuäänestyksen neuvottelujen varalta. Eli asia menee täysistuntoon. Ei siis tarvetta avata uudelleen näitä neuvotteluita. Eli nyt sitten Pablon mietintö. Näyttää vähän lyhyemmältä. Jos että samalla tavalla koko ajan, niin tämä menee paljon nopeammin. Ovatko kaikki valmiita? Tässä mennään kompromissia puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan tyhjää. No niin, tarkistetaan tässä taas, aloitetaan. Okay, well we're down to 33 people as well. We're closing the vote. 33 enää jäsentä paikalla. Äänestys päättyy. Hyväksytty. En oikein nähnyt teidän äänestävän. 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää No tarkistetaan tämä, koska täältä on moni lähtenyt paikalta. En oikein tiedä, miten nämä uudet numerot toimivat. Uh, one more to vote if you're voting. Right, thank you. I'm closing the vote. Äänestätte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18.16. Tarkistus 5. Puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaan tarkistus 5. Two more to vote, one more to vote. Okay, I'm closing the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Elämästä tänään tulee monimutkaista. 98 puolesta vastaan 98 tarkistetaan. Yksi vielä. Jos et äänestä päätän. Hyväksytty yhdellä äänellä. 16. 104 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 107. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 18.15. 108 puol- puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi B, suullinen tarkistus jonka minun pitää lukea. Eli luen kaikki tämän vai? Tässä nyt sanotaan, että debittikortti, transaktiot kortilla merkitsevät korttipohjaista maksutoimintoa, joka liittyy käyttötiliin, johon, josta tuo summa veloitetaan välittömästi heti, kun se on todennettu. Prepaid-kortilla tehty maksu on sama kuin debit-kortilla tehty maksu. Kaikki puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Niin, puhelinkeskustelu tuolla on aika kovaa. Luulin, että tässä kommentoitiin äänestystä. Kompromissi C. Äänet puolesta kompromissi C vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kahdeksan. Kaksi ääntä vielä uupuu. Äänestäkääpä nyt kaikki. Äänestys päättyy. Hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää. Tai tarkistetaanpa tämä vielä. 136. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17.15 äänin. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tuo yhdeksänkin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se kaatuja, niin 16-16 tasa-ääni. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 139. Äänestys alkaa. Äänestys ei ollutkaan vielä alkanut. Hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 141. Yksi ääni vielä. Äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. E, tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Tasa äänin kaatui. Imko 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 148 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tuo vielä. Kaikki kädet eivät nousseet. Tiedän, että on mukavampi täällä keskustella, mutta tässä menee tätä turhaa aikaa vaan hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuokin koneäänestys. Äänestys päättyy, no hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt voimme siirtyä kompromissiin E. Tässä muutama sivu päästiin eteenpäin. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää. Ja tarkistetaanpa tuo vielä koneellisesti. 239. Vielä yksi ääni uupuu. Hyväksytty. Kaksi neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 16. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt, hylätty yhdellä äänellä. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Kaksi ääntä vielä puuttuu. Painakaapa nappia. Yksi vielä. Äänestys päättyy. Hylätty 15-15 äänin. Sitten 244 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 244. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 17.15. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuokin koneellisesti. 18. Äänestys päättyy. Kaatuu tasaäänin. Tar- kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 26. Miten niin raukeaa? Sihteeristäkin tässä jo väsyy. IMKO 26 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tuokin 251. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 261 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti 261. Hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää. Koneäänestys tästäkin 264. Ovat kaikki äänestäneet. Se on hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 267 puolesta. Anteeksi se raukeaa. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F A osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 21. Luulen, että hylättiin. En ole aivan varma. Äänestys päättyy. No, kyllä se todella hylättiin. Imko 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuokin koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Voidaan tarkistaa, jos toivotte. Hylätty kahdella äänellä. 283 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 284 puolesta vastaan. 284. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Koneäänestys tästäkin. Tämä on nyt aika hankalaa. Ylätty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää. A. Koneäänestys 25. Kaksikymmentäviisi tarkistus vielä koneäänestyksellä. Hylätty kahdella äänellä, joten 291 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 31 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. Imko 31. Äänestys on päättynyt, Ylätty. Imko 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 301 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 35 puolesta. Ai se onkin rauennut. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 318 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjää. Ja tarkistetaan 317kin. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. No niin, ja se kaatui tasaäänin. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tuo 34. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Inko 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksyttyhän se oli. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää lätty, mutta tarkistetaan. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy, hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan. Olen kyllä aika varma, että se hyväksyttiin. Saattaa olla, että olen väärässä. Ovat kaikki äänestäneet. Olihan minä oikeassa, hyväksyttiin se kuitenkin. Kompromissi kuu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kakkonen. Kaatuu tasa äänen. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 72. Äänestys on päättynyt. Tasa-äänin hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa kolmonenkin. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan hämmennystä. Tarkistetaan 83. Hyväksytty. Imko 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Teksti näin muutettuna. No niin, kaksi ääntä vielä puuttuvat. Äänestys päättyy. 26 puolesta, ei vastaan ääniä, 5 tyhjää. Vielä lainsäädäntöpäätöslauselma. Yksi ääni vielä puuttuu. Äänestys päättyy. 25 puolesta, kolme vastaan, kaksi tyhjää. Thank you Sharon. First of all, I would like to Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää hyvää äh, ystäväni Diegoa, hänen avustajansa Mafaldaa, omia avustajia, erityisesti Salvadoria, joka oli mukana tässä työssä. Ja kiitokset sihteeristölle, joka teki valtavan hienon työn. Ja kiitos luonnollisesti myös varjojen esittelijöille, joiden kanssa oli kunnia tehdä yhteistyötä. Marino Ashley, Sofi, Jürgen ja muut. Ehdotan, että äänestämme täysistunnossa niin, että lyömme lukkoon Euroopan parlamentin kannan. Hyvä. Kiitos. Niin kuin nuo muutkin mietinnöt, tämäkin menee automaattisesti täysistuntoon. Neuvottelumandaatista ei tule täällä äänestää. Ja loppuäänestystä ei sitten siirretä myöhemmäksi. Nyt voimme siirtyä eteenpäin. Nyt meillä on vielä äänestys, äänestykset, jotka liittyvät äh, pankkiviranomaisiin. Nämä ovat lausuntoluonnokset, äh, näiden viranomaisten vastuuvapaudet. Ensimmäinen, ensimmäinen kohta kuusi Euroopan pankkiviranomainen. Äh, Kompromissia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Täällä on nyt hämmennystä. Nyt tässä on jotakin hämmennystä. Niin, kyse onkin tästä kahdeksaisesta. Mistä näistä yhdestä, mm, näistä kolmesta osasta äänestämme? Se ei ole selvää. No niin, katsotaanpa todella. Nyt äänestämme siis Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta. let's start again. Aloitetaanpa nyt alusta. Eli nyt ensin vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen esityslistan kohta kahdeksan. Katsokaapa, että teillä kaikilla on oikeat äh, äänestyslistat. Onko teillä nyt äh, tämä edessänne? Äh, emme olleet varmoja. Aloitetaanpa alusta. Eli kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. No nyt tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kappale kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt voimme äänestää tekstistä näin muutettuna. Toimitetaanpa tämä koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 ääntä puolesta, ei vastaajia kolme tyhjää. Kiitos oikein paljon. Ja nyt siirrymme eteenpäin ja seuraava äänestys on arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA. Oletteko valmiit kompromissi A puolesta? Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kappale kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen tekstikappale 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys toimitetaan koneäänestyksenä. Kaksi ääntä vielä uupuu. No niin, ja hyväksyttyä, niin 24 puolesta nolla vastaan kolme tyhjää. Ja nyt viimeinen äänestys, Euroopan viranomainen. Onko teillä äänestyslistat ne Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti, kappale kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys toimitetaan sekin vielä koneäänestyksenä. 22 puolesta ei vastaan ja kolme tyhjää. Kiitos oikein paljon. Mä muistutan teitä vielä ensinnäkin siitä, että meillä on vielä Liben kanssa yhteinen äänestys puolelta kaksi kerrosta ylös. Kahden kerroksessa neljä, eli ottakaa kortit mukaan sinne. Ja seuraava Ekon kokous on äh, maanantaina puoli kahdeksalta. Yhteinen Ekon Libe kokous siis äh, Jan 4Q2 kello 12.30. Ja sitten meillä on kokous tosiaan maanantaina Strasburgissa kello puoli kahdeksan illalla. Kiitos oikein paljon. Tässä oli aika hankalat äänestykset. Kiitos.